Colleagues, we have a. Can I bring the meeting to order? We have a fairly long and complicated vote. No niin, meillä on aika pitkä ja monimutkainen äänestys edessämme, mutta aivan ensiksi haluaisin kertoa siitä kapistuksesta, mikä löytyy täältä edestä. Tom Hanks ja Steven Spielberg kävivät puheillani Tämä filmaus tapahtuu kommunikaatiopääosaston toimesta, jotta saataisiin nyt 360 asteen kuva, videokuva. Siksi on ympyrän myötäinen muotoinen tämä kertoo siitä, miten Euroopan parlamentti toimii. Filmaus tapahtuu siinä vaiheessa, kun äänestetään Marineskun mietinnöstä. Teistä tulee todella kuuluisata, herra Marinesko, tämän myötä. Ja sitten käymme keskustelun komissiosen Tajanin kanssa ja sekin filmataan. Eli tarvitaan paljon kameroita tänne. Tämä panoramafilmi liittyy tämän vierailijoiden keskukseen, josta tehtiin päätös 2008. Ja ajatus on, että tästä tulisi sellainen elokuva, joka näytetään ihmisille, että he ymmärtäisivät parlamentin toimintaa. Täällä on nyt valittu kolme tai neljä valiokuntaa, missä kuva suoritetaan. Kaikista tärkeimmät valiokunnat, missä tämä siis tehdään. Ja siksi he ottivat minun yhteyttä ja pyysivät, että voisivat filmata liikenne- ja matkailuvaliokuntaa. Eli silloin tällöin filmataan äänestyksiä ja kokouksia valiokunnissa ja myös huomenna täysistunnossa. Voitte siis havaita, että on normaali kameroita, mutta tämän lisäksi myös tämä ihmeellinen vehje täällä minun edessäni ja se antaa minulle tämän 360 asteen panoramakuvan. Eli halusin vain kertoa teille tästä, mutta olkaa nyt varuillanne kollegat, koska meillä on nyt tämä kamera ympyrä täällä ja filmataan 360 astetta, niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt ei oikeastaan pysty mitenkään piileskelemään. Eli esimerkiksi jos alkaa nenää kutittaa tai jotain muuta, niin älkää unohtako, että te olette koko ajan siellä filmattavana. Halusin vain mainita tämän, koska emmehän me halua, että jäseniä pitää leikellä sitten pois sieltä elokuvan pätkistä. Eli siksi nämä kamerat ovat täällä. Tästä on kyse. Jos olisimme tienneet, että rova Lichtenberg tulee tänne ja tällä on noin hieno hattu päässä, niin olisivat varmasti laittaneet toisinkin kameran, mutta nyt saimme vain nämä tänne. Eli sen takia täällä nyt siis filmataan. Tämä on DG-kommunikaatiota varten viestintäpääosastolle, jotta yleisö saisi tietoa siitä, miten parlamentti työskentelee. Varmasti he nauttivat sitten tästä tehdystä elokuvasta. Ja seuraava kohta esityslistalla on äänestys Marineskon mietinnöstä. Kyseessä on rautatieverkko, rahtiverkko. Haluaisin muistuttaa, että pitää olla mukana äänestyskortti. Ja aivan ensiksi, ennen kuin aloitamme, katsotaan, että tämä varmasti toimii. Aloitamme nyt siis tällaisen varmistusäänestyksen. Äänestys alkaa. Can we just make Unfortunately, the Greens have gone in the wrong way. Toivottavasti vihreät nyt menivät väärään suuntaan, niin ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Okay, have we got no problems with numbers, Mrs. No niin, oliko ongelmia? Ei, Rova Kastenits. No hyvä, aloittakamme siis. First one. Ensimmäinen. Kompromissi A, joka kattaa tarkistukset 12.96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 esittelijältä ja suullinen muutos siihen, joka näkyy tästä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 vedetty pois. 98 on seuraava puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 vedetty pois 15 stiltä ja siihen suullinen muutos puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102. Ei, se raukeakin. 105. Rike seuraava. Artikla 2. 105. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 kompromissi B puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja sitten kompromissi C, artikla 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 esittelijä siihen suunnan muutos puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 esittelijältä suunnilleen tarkistussijaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D. Artikla 4, liite 2, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 on seuraava. Siinä on suunnilleen tarkastus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kappale 1. Suullinen tarkastus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 118, Rova Bilbao, suullinen tarkistus Rova Bilbalta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä 118, tarkistus, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 17 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 26 esittelijä, suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi E, artikla 7, kappale 4, kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128, Liberatski, siihen suunnantarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G. Artikla 7, kappale 6a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten konuita esittelijältä siihen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 esittelijä. Sen suunnan tarkistus vastaan tyhjää hyväksytty. 32 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 8, kappale 4, suunnitelmistus Rova Bilbalta ja sieltä nämä ilmaston mukaan puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 129. Kohta kohdalta äänestystä on pyytänyt Marinesku ensimmäinen osa muihin toimiin, näihin sanoin asti, ja sitten toisessa osassa sanotaan pitää myös ottaa huomioon. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa, anteeksi, sitä oli myös kolmas osa, eli viimeinen virke. Viimeinen virke tässä osassa puolesta vastaan tyhjää hyväks- hylätty. 33 esittelijältä. Siinä myös suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 10, kappale 1, suullinen tarkastus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty 35, 36, 42 asti. Nämä kaikki on vedetty pois, paitsi 41 siis. Niin, niin, niin, totta, totta, eli rauhallisesti vaan. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 suullisen tarkastuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli komeksi raukea, 45, siinä suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt päästään Artiklan 12, kappale 2. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12. Nyt Estilän suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46. Esittelijältä suullinen tarkistus myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 esittelijältä myös tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 esittelijältä suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 51 on vedetty pois, 52 suullinen tarkistus myös siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 on seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 Kramerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 ja 56 esitiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 ja 149, ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 esittelijältä suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59, 52 vedetty pois, 59 esitelty puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 63. Tämän poisto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 siis raukeaa, 64 esittelijältä tämän tarkoittaa 15 kappale 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 Kramerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 65 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 66 ja 67 äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 ja ovat aivan samansisältöiset. Ertug ja Tremusa puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan vielä. 154155 siis. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 äänestänyttä 16 puolesta 18 vastaan yksi tyhjä ääni hylätty. Eli nyt siis 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157, 158, samansisältöiset puolesta. Joo. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 159 raukeaa. Eli nyt siis 69 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää ja hyväksytty. Artikla 20. Artikla 20, kohta 1. Tarkistus 70 aina 76. Kaikki yhdessä ryhmässä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 on vedetty pois, 78 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 Kraamerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Marinesku 161. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vetää pois tämän suullisen tarkistuksen, joten äänestetään alkuperäisestä tarkistuksesta 161. Selvä. Kävikö tämä kaikille selväksi? Suullinen tarkistus on vedetty pois, joten äänestämme alkuperäisestä. 161 alkuperäinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. Nyt menemme 162 Rikeltä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 163 Bilbaolta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 164 suullisine tarkistuksineen, ja korostan tätä, koska tästä oli hiukan hämmennystä, eli 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 esittelijältä. Se on niin minulle juuri kerrotaan, että kompromissi D myötä se on jo hyväksytty. Menemme 168. Aha, ykköseen menemme. 79 ja 169 äh, raukesivat. Johdantosekappale 4, tarkistus 1, suullinen äh, tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä suullisen tarkistuksen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 dekalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero yksi. Anteeksi, kompromissi I. Tässä puhutaankin nyt numeroilla, eikä kirjaimilla eikä numeroilla puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 83 on seuraava toisena kappaleen 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J. Johdantosakappale 12. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale 1387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi esittelijältä suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän. 89 vedetty pois. Ahaa, 88 meidän täytyy mm, äänestää maininnasta Railway Undertakings puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän toisen maininnan Railway Undertakings? Tarkistuksessa 88 äänestys alkaa. Tarkistamme sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Jos näin on, äänestys päättyy. 34 ääntä annettu, 22 puolesta 12 vastaan ihan selvästi hyväksytty. 7 ja 89 raukeavat 90 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 8 vedetty pois, 91 grammerilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92 tikalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkoittaa sitä, että 9 raukeaa 93 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 97 vedetty pois 10 esittelijältä suullisen tarkistuksen myötä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 vedetty pois, 95 vedetty niin ikään pois uskoakseni. Jaha, 95 pitää äänestää Bilbalta puolesta 95. Me äänestämme siitä 95, koska 11 vedettiin pois. Meidän täytyy äänestää 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt loppuäänestys. Jos olette valmiit, äänestys alkaa. Has everybody vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 ääntä annettu, 30 puolesta kaksi vastaan, neljä tyhjää. Näin muodoin mietintö on hyväksytty. Onnittelemme edustaja Marineskua. No niin, Onnittelut kaikille, jotka olivat mukana äänestyksessä. Se sujui ihan hyvin. Nyt meillä on 10 minuutin tauko. Odotamme komissaari Tajania 10 minuutin kuluttua. Olisin kiitollinen, jos kaikki jäsenet jäisivät tänne kuuntelemaan komissaari Tajania niin, että olemme 10 minuutin kuluttua viimeistään paikalla. Valeri niin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

Hyvät kuulijat, haluaisin jatkaa kokousta ja toivottaisin tervetulleeksi komissari Tajanin valiokuntamme kokoukseen. Komissaarihan on monille meistä tuttu jo viime vaalikaudelta ja edelliseltäkin. hän oli liikennekomissaari ennen kuin hän sai tämän nimenomaisen parlamentin aikana <clears throat> uuden tehtävän. Niin, haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän liikenne- ja matkailuvaliokuntaan ystävien pariin. Me kaikki kiinnostuneena kuuntelemme teiltä matkailupolitiikasta. Minä itse tulen kuuntelemaan korvahyröllä muun muassa teollis- ja rautatieasioista, mutta varmasti muitakin kiinnostaa kovasti kuulla, mitä teillä on sanottavananne. Kiitän teitä siitä, että annoitte aikaa ja niin tulitte tänne paikalle, joten hyvä komissaari, saatte puheenvuoron. Thank you very much. The chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja. palaan äidinkieleeni takaisin. Minun on onnistunut Lissabonin sopimuksesta saada, saada aikaan se, että sinne tuli oikeusperusta myöskin matkailua varten, koska halusin ehdottomasti vielä päästä tulemaan tänne teidän luoksen valiokuntaan, ja se oli minun tavoitteeni, ja nyt Lissabonin sopimuksen ansiosta voin jatkaa tätä yhteistyötä teidän kanssanne, täällä teidän valiokunnassanne, jossa lähes kahden vuoden ajan työskennellen teidän kanssanne, ja sain aikaan hyviä tuloksia, hyviä viestejä Euroopan kansalaisille, saimme aikaan monia uudistuksia ja siksi uskonkin, että nyt tällä sektorilla, josta me tänään puhumme ja jota varten meillä ensimmäistä kertaa on oikeusperusta ja jossa minä olen ensimmäinen eurooppalainen komission jäsen, joka näitä tätä poliittista vastuuta kantaa matkailusta, saamaan tuloksia. Ja toivon kovasti eh, että voimme harrastaa hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja puheenjohtaja Simpsonin kanssa ja että voimme vetää kaikki yhtä köyttä. Tiedätte, että komissiolla on, unioni on antanut toimivaltaa kilpailukyvyn osalta ja matkailuyritysten kehittämisessä, että niitä voisi käsitellä asianmukaisesti harjoittaa myöskin koordinointia jäsenvaltioiden kesken. Kysymys on horisontaalisista tehtävistä ja meidän täytyy yhdessä huolehtia siitä, että politiikka kehittyy. Minä haluaisin vedota sen puolesta, että harjoitaisimme yhteistyötä, jotta politiikan sisältöä voitaisiin määrittää ja antaa sille sen käyttöön tarvittavat varat. Unionin täytyy toimia matkailun alalla. Se on kolmanneksi suurin talouden sektori Euroopan unionissa – Tämä siis koskee sen äh, liiketoiminnan äh, laajuutta, mutta myöskin työntekijöiden määrää. Se on myöskin strateginen sektori Euroopan unionin taloudelle siitä syystä, että sillä voidaan saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Matkailulla on ratkaiseva rooli taloudelliselle ja sosiaaliselle integraatiolle maaseudulla tai reuna-alueilla tai sellaisilla alueilla, jotka ovat kehityksessä jääneet jälkeen. Muutama, muutamia lukuja 5 prosenttia bruttokansantulosta Euroopan unionissa syntyy matkailun kautta 10 prosenttia, jos ottaa huomioon myös sen, mikä liikevaihto syntyy. Kysymys on kahdesta miljoonasta yrityksestä, jotka työllistävät suoranaisesti kymmenisen miljoonaa ihmistä – 5,2 prosenttia kaikista työllistetyistä EU-ssa työskentelevät tällä sektorilla, ja se on 12 prosenttia, jos ottaa huomioon myös tähän liittyvät sektorit. EU on tärkein matkailumarkkina-alueelle, jossa on 380 miljoonaa turistia, jotka vuosittain saapuvat EUn alueelle. Se on 42 prosenttia kokonaisuudessaan kansainvälisestä matkailuliikenteestä onkin erinomainen alue harjoittaa matkailua Eurostatin mukaan 2008 eurooppalaiset tekivät yli miljardi matkaa, riippumatta siitä minne miten pitkäksi aikaa. Matkailu on tärkeää ja se, miten me vietämme lomamme, heijastelee myös sitä, mikä on meidän elämänlaatumme. Euroopan unioni yleisesti ottaen on alue, jossa väestö vanhenee, mutta meidän perintömme matkailun alla täytyy olla edelleenkin niiden käytettävissä, joilla on vaikeuksia matkustaa. Puhun tässä iäkkäämmistä henkilöistä ja ihmisistä, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Ne, jotka ovat olleet aktiivisia tällä alueella, tietävät, että haaste tänään on siinä, miten tuetaan ihmisiä matkustamisessa silloin, kun he ovat liikuntarajoitteisia – ja heitä on 17 miljoonaa tänään. Nuoret ihmiset, perheet, joilla on vähän rahaa käytettävissään, heidätkin täytyy ottaa huomioon. Samoin muut ihmiset, kuten esimerkiksi ne, joilla on vaikeuksia niin sanoakseni nauttia oikeudestaan matkailuun. Komission sinne kiitän myöskin teidän tuestanne siitä, että olemme voineet varantaa matkustajien oikeuksia. Nyt on kysymys siitä, että parantaa heidän oikeuksiaan matkailijoina ja sitä minä haluaisin tehdä teidän tuellanne. Kuten muillakin sektoreilla, matkailu on asia, joka ei ole jäänyt äh, talouskriisin ulkopuolelle. Espanjassa 14 ja 15 huhtikuuta pidettiin kokous, jossa käsiteltiin matkailusektorin tulevaisuuden näkymiä. Puheenjohtajavaltio Espanja piti epävirallisen ministerikokouksen, jossa syntyi päätösosalma asiasta. Ja tässä halu, yhteydessä haluaisin kiittää myös teidän valiokuntaanne tärkeästä panoksesta, jonka te olette antaneet. Rova Ajala Sender on valiokunnan nimissä puhunut ja antanut erittäin tärkeän panoksen Euroopan parlamentin puolesta äh, tähän työhön, että jäsenvaltiot tekevät allekirjoittivat äh, jäsenvaltioiden edustajat ja ministerikokouksen jälkeen, ja siinä komissiota kehotetaan valmistelemaan tiedonantoa, joka määrittelee puitteet tälle sektoripolitiikalle, ja jäsenvaltioiden puolestaan tulee sitten osallistua tähän prosessiin. Kysymys on tietysti ensimmäisestä askeleesta kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan unionissa ja jäsenvaltioissa, joiden kautta pyritään kehittämään kilpailukykyinen, kestävä, nykyaikainen ja sosiaalisesti vastuullinen matkailusektori. Monissa keskusteluissa toimijat yksityiseltä ja julkiselta sektorilta ovat tavanneet, esitteleet ajatuksiaan tulevaisuudesta ja viitanneet siihen – että on tärkeää parantaa yhteistyötä, jotta yhdessä saadaan aikaan paremmat puitteet eurooppalaiselle politiikalle. On paljon sellaista, mitä jo on, jolla voidaan työstää uusi tiedonanto matkailusta, ja se on tarkoitus esittää vuoden loppuun mennessä. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti omien panostensa kautta konferenssin onnistumiseen. Ennen kaikkea haluaisin henkilökohtaisesti kiittää parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat konferenssiin. Ave Krame, Luis de Grandes, jotka olivat paikalla puhujina. Ja haluaisin myös kiittää Rova Ajala Senderiä, joka lopussa minun ja ministeri Sivastenin kanssa muokkasi konferenssin päätöstä. Nyt haluan ottaa esille tärkeimmät elementit, jotka haluaisin sisällyttää tekstiin, tiedonannon tekstiin. Päätavoitteena matkailupolitiikassa tulee olemaan kilpailukyvyn parantaminen matkailuteollisuudessa kestävällä tavalla ja niin, että EU:ssa edistetään tätä vastaavaa kasvua. Tämä on tavoite, joka on täysin sopusoinnussa uuden 2020 strategian kanssa, jonka komissio hyväksyi 3. maaliskuuta. Jotta tämä voidaan panna toimeen, kaikki osalliset komission palvelut, jäsenvaltiot ja sektorin edustajat, he joutuvat tilanteeseen, jossa meidän pitää harjoittaa läheistä yhteistyötä koordinoilla tavalla. Euroopan tasolla tulee olemaan toimintaa, joita tuetaan jäsenvaltioiden toimenpiteillä, jotta läheisyysperiaate ja sotilusperiaate pannaan täysin toimeen. Esitysten vanavedessä on julkisen kuulemisen myötä sellainen tilanne, että haluaisin, että saataisiin aikaan rajat ylittäviä toimenpiteitä, jotka kuuluisivat neljään pääryhmään. Ensinnäkin tuetaan kilpailukykyä ja innovaatioita matkailualalla Euroopan unionissa. Toiseksi, parannetaan kestävää matkailua, vastuullista matkailua Euroopan unionissa, samoin kuin kehitysmaissa ja nousevissa talouksissa. Kolmanneksi, vahvistetaan Euroopan imagoa, kestävyyden ja laadullisesti korkean matkailun imagoa Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa – ja neljäksi pyritään integroimaan matkailu rahoitusvälineisiin ja kehitysvälineisiin Euroopan unionissa. Kilpailun edistäminen. Parempi kilpailukyky matkailulle on tärkeää Euroopan unionin matkailualalle, jotta se voi kasvaa dynaamisesti ja kestävästi, joten minusta on erityisen tärkeää, että tieto matkailu politiikasta taloudellisesti katsottuna tästä parannetaan ja tätä tehdään äh, selvityksillä ja tilastoilla ja tarjotaan läheistä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa, kuten kansainvälisen matkailuorganisaation kanssa ja OECDn kanssa. Tärkeää tässä yhteydessä on saada aikaan verkostoja tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä ja eri tarkkailukeskusten kesken kansainvälisesti – ja kansallisesti. Tätä kautta pitäisi myöskin saada aikaan eurooppalainen tarkkailukeskus matkailua varten Euroopassa. Eurostatin tilastot ovat meille tärkeä tietolähde ja olen iloinen siitä, että komissio äskettäin hyväksyi ehdotuksen asetukseksi, joka koskee matkailutilastoja. Nyt neuvoston ja parlamentin täytyy parantaa tätä ehdotusta. Viime aikoina innovaatio ja uusi tekniikka ovat olleet avainroolissa kaikkien talouden sektorien kilpailukyvyn osalta. Tämä koskee myös matkailua ja ennen kaikkea informaatioteknologian ja kommunikaatioteknologian käyttö on erittäin tärkeää, jotta saadaan aikaan laajat mahdollisuudet käyttää matkailualan palveluita. Haluan, että uutta tekniikkaa vahvistetaan sekä julkisesti että julkista yksityisen sektorin taholla ennen kaikkea, että pienet ja voivat käyttää sitä. Tämä voi tapahtua tiedottamis- ja kumppanuusaloitteiden kautta, joiden kautta pyritään myöskin helpottamaan pääsyä luottoihin ja niin, että Euroopan tutkimus- ja innovaatio ovat aktiivisesti mukana tässä toiminnassa. On tärkeää, että matkailun nykyaikaistamista seurattuun suurin ponnistuksin, jotta nämä toimijat, jotka ovat alalla, voivat, heidän tuomisen voidaan parantaa, heidän koulutusta voidaan parantaa, heitä voivat ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, tutustua niihin ja että heidän tilanteen markkinoilla voidaan parantaa, että ylipäätään he voivat toimia joustavammin. Me olemme tietysti tekemissä myöskin sesonki alan kanssa, joka on hyvin olennainen ongelma matkailualalla. Ja tässä yhteydessä haluaisin panna toimeen konkreettisia aloitteita, joilla pyritään pidentämään – huippusesonkia Euroopassa. Erityisen tärkeänä pidän Calypso aloitetta, jota on, joka saa voimakkaasti tukea Euroopan parlamentilta ja komissiolta, jonka kautta matkailuvirtaa jäsenvaltioiden kesken voidaan parantaa ennen kaikkea muina kuin pää, aikoina. Tämä on tietysti läheisenä, läheisessä yhteydessä kestävyyteen – loma, lomailupaikkojen lom, laatu riippuu tietysti myöskin ympäristön laadusta ja siitä, mikä on väestön asenne. Ja tästä nyt haluaisin tällaisen yleisesti kattavan lähestymistavan, joka ottaa huomioon sektorin taloudellisen menestyksen, mutta myöskin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ympäristön suojelun, kulttuurin ja eurooppalaisten tavoitteen matkailukohteiden tukemisen. Poliittiset puitteet, jotka me haluamme saada aikaan, niin ne tarkoituksena on huolehtia siitä, että viisi pilaria – jotka liittyvät kestävyyteen matkailualalla säilyvät. Taloudellinen, sosiaalinen, alueellinen, ympäri- ja kulttuurikestävyys ovat ne, mitä tässä tarkoitetaan. Nämä ovat perusperiaatteet, me olemme tukeutua ja olen varma siitä, että monet eurooppalaiset matkailukohteet nyt jo täyttävät nämä kestävyyden kriteerit. Tässä haluaisin esimerkiksi mainita Eden, Eden aloitteen, jossa pyritään tällaisen erinomaiseen laatuun myöskin paikallisten ja alueellisten matkailukohteiden verkkoa pyritään parantamaan ja kestävän hallinnon indikaattorista tulemme tekemään asianmukaisia aloitteita. Olen iloinen komission aloitteista. Next Tour ja Edenin ja eurooppalaisten alueiden kanssa kehittää indikaattorijärjestelmää kestävyyttä varten alueellisella ja paikallisella tasolla. Tärkeää tässä yhteydessä on myös ympäristö, kulttuuri, paikallinen väestö Euroopassa ja kolmansissa maissa. Kysymys on siitä, että mietitään, miten voidaan kehittää Euroopan imagoa siinä mielessä, että matkailu täällä on laadullisesti korkeatasoista. Täytyy myöskin potentiaaliamme hyödyntää mahdollisimman hyvin tärkeissä kolmansissa maissa. Siksi on tärkeää, että Euroopan imago yhteisenä matkailukohtana, jossa matkailu on kestävää ja luonnollisesti korkeaa, on, on imagoita edistetään. Tässä on tärkeää harjoittaa yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kesken niin, että kansalliset matkailuviranomaiset ja matkailuala itse harjoittavat yhteistyötä myös, jotta saamme tällaisen eurooppalaisen äh, merkin. Tätä hanketta ministerit tukivat, äh, jotka olivat paikalla Madridissa epävirallisessa ministerineuvoston kokouksessa. Erityisen tärkeää on se on Visit Europe, tämä eurooppalainen matkailuportaali, joka tukee kansainvälisiä matkailijoita, jotka saapuvat Eurooppaan viettääkseen lomansa Euroopassa. Sieltä löytyy paljon tietoa eri jäsenvaltioista, mutta siinäkin on paljon parantamisen varaa. Esimerkiksi ajatellen Euroopan, Euroopan neuvoston kulttuuripolkua tai muita tällaisia aihekohtaisia tietoja, jotka koskevat useita jäsenvaltioita. Visit Europe eh, on suunnattu kansainväliselle matkailulle, ja minä tulen keskittymään siihen, että parannamme eurooppalaisten matkailukohteiden houkuttelevuutta myöskin sellaisille matkailijoille, jotka saavuvat EUn alueelta. Haluaisin, että parantaa yhteistyötä matkailulla kolmansien maiden kanssa, euron välimerialueen maiden kanssa ja kehitysmaiden kanssa. Tässä yhteistyössä Kiina, Venäjä, ovat jo ilmoittaneet, että ne haluavat parantaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja kehitellä sitä eri alueilla matkailun osalta. Kiinan kanssa on jo käynnistetty konkreettisia aloitteita ja pian tulee myös internetyhteys yksittäisten linkkien välillä, eli siis tällainen verkottuminen Kiinan kanssa. Me haluamme alueellisesti kestävää matkailua harjoittaa, vaihtoa tällä alueella, haluamme yhteistyötä Expossa, Shanghaissa, tällaisia toimenpiteitä on suunnitelmaa. Komissio tulee esittelemään heinäkuun alussa siellä omia tavoitteitaan ja Venäjän kanssa me olemme ottaneet yhteyttä matkailuakatemiaan ja työstäneet yhteistyömahdollisuuksia. Asia, jonka haluan myös ottaa esille, on arkeologia joka luonteeltaan on teollista. Sitä emme ole vielä käyttäneet lainkaan matkailun alalla, ja siksi olemme tunnustaneet tämän potentiaalin Edenin viidennessä versiossa näissä huippu matkailukohteissa 2010-2011. Teollisuus, arkeologia, siis vanhat tehtaat, vanhat tuotantopaikat, kaivokset, jotka muut muuttuvat matkailukohteiksi, joissa matkailija voi nähdä, millaista tuotantoa on aikaisemmin ollut. Otetaan huomioon kulttuurien ympäristö, jossa aikaisemmin on eletty. Tässä haluaisin viitata siihen, miten tärkeää tämä ulottuvuus on, koska nuoret ihmiset nykyään, he voivat matkustaa autolla, moottoripyörällä, pitää mukanaan kahta matkapuhelinta, ja huolimatta siitä, että vaikeuksia, he elävät huomattavasti paremmin kuin meidän esi-isämme, Mutta siitä huolimatta kaikki se, mitä nyt on, on tulosta miljoonien työläisten uhrauksista, jotka usein ovat työskennelleet siirtotyöläisinä toisissa maissa, kaivoksissa, tehtaissa. Monet ovat menettäneet elämänsä, henkensä tässä yhteydessä. Ja tästä uhrauksesta, se on tärkeää, ilman sitä Eurooppaa ei olisi olla sellainen alue, joka kristä huolimatta elää sellaisissa taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa, jotka ovat erittäin hyvät. Toisaalta meidän esisämme ovat tämän puolesta työskennelleet ja meidän pitää olla tästä kiitollisia. Siis siksi tällaisia matkailukohteita, jotka edustavat tällaista teollista arkeologiaa, me emme saa unohtaa historiaa, me emme saa unohtaa, unohtaa esiisiemme ja isiemme uhrauksia, lapsemmekaan eivät saa unohtaa näitä. Te siis tiedätte, matkailu on sektori, joka kattaa monia asioita. Siihen liittyy ympäristöllisiä, sosiaalisia vaikutuksia. Se on läheisessä yhteydessä muihin alueisiin, energia, liikenne, sisämarkkinat, kuluttajansuoja, työllisyys, koulutus, yhteenkuuluvuus, kulttuuri, tutkimus, tietoyhteiskunta, oikeus, kauppa, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutos, maatalouden kehittäminen – ulkosuhteet ja kilpailu. Kaikki nämä alueet ovat sellaisia politiikka-alueita, jotka tavalla tai toisella ovat yhteydessä matkailuun. Tietysti täytyy ponnistella siihen suuntaan, että matkailualan intressit voidaan ottaa huomioon Euroopan unionin muissa politiikoissa, jotta näillä sektoreilla toimivat ovat hyvin perillä asioista ja tuntevat rahoitusaineet, jotka ovat käytettävissä, esimerkiksi rakennerahastot, aluekehitysrahastot, kansainvälisen yhteistyön teknisen kehityksen rahastukset, kulttuurirahastot ja niin edelleen. Ja haluaisin toimia sen puolesta, että asianmukaiset budjettikohdat, jotka ovat tällä hetkellä vielä erillään, voidaan koota yhteen silloin, kun on kysymys tuesta ja koordinoinnista matkailualalle. Tässä yhteydessä haluaisimme ensinnäkin huolehtia siitä, että syntyy erityinen tuki matkailualalle yrittäjyyden alueella EUn ohjelmissa. Ja toivomme, että parlamentti ja neuvosto tukevat meitä niin, että tämä väline syntyy matkailua varten missä 2014-2020. Ja nyt vielä lyhyesti siihen, mihin olen ryhtynyt ja mihin aion ryhtyä, ajatelen niitä vahinkoja, joita matkailu kärsi Islannista tapahtuneen tulivuoden pulkauksen jälkeen. Muistan, ette, että ilmatila suljettiin tuhkapilven vuoksi ja että ad hoc työryhmä käynnistettiin komissiossa puheenjohtajanaan komission varapuheenjohtaja Kallas. Minä laitoin omat yksikköni ensin tekemään arvioita taloudellisista vaurioista, joita matkailualalla syntyi. Ja viime keskiviikkona pidin videokonferenssin 27 liikenne- ja matkailuministerin kanssa EU:ssa määrittääksemme, mitä koordinoituja vastauksia voidaan löytää. Ministerin kanssa käydyn keskustelun jälkeen ostautui välttämättömäksi saada aikaan seurantakeskus vaihtoa varten Euroopassa – ja ennen kaikkea ennakkovaroitusjärjestelmä matkailualaa varten. Tämä siksi, että täytyy olla mahdollista tulevaisuudessa reagoida ongelmiin ympäristö, liikenne, kulttuuri, kohteisiin kohdistuviin ongelmiin ja harjoittaa yhdessä toimintaa. Mitä tulee vahinkoihin? Monet ministerit antavat ensimmäisiä arvioita. Luvut täytyy vielä vahvistaa lähipäivinä mutta ensimmäiset arviot, jotka jäsenvaltiot esittivät niin voimakkaammin, on Ranskaan 260 miljoonaa, Italia, Espanja 200 miljoonaa, Saksa 100 ja Kreikka 60 miljoonaa. Niiden tietojen pohjalta meille kokonaisuudessaan annettu kysymys on yhden miljardin tulomenetyksistä matkailusektorilla. Sim Kallasille olen lähettänyt kirjeen ja kehottanut, että hän ottaisi huomioon tiedotteiden välittämisessä, jota komissio tekee myöskin eri matkanjärjestäjät, matkatoimistot, mitä tulee vaikutuksiin, joita tuhkapilvellä oli. Me tiedämme, että eivät pelkästään lentoyhtiöt olleet niitä, joita tämä päätös koskettivat, vaan myöskin matkailusektori kokonaisuudessaan. Pidimme myöskin lehtilaisuuden viime viikolla, jossa mahdollisimman laajalti yritin kertoa että on välttämätöntä olla uudestaan optimistinen, suhtautua asioihin rauhallisesti huolimatta siitä, mitä Irlannissa on tapahtunut, niin kuin tänä vuonna olemme kuulleet, mutta sitä huolimatta meidän pitää taas ryhtyä harjoittamaan toimintaa, koska muuten tällä voi olla kielteisiä vääristymiä, joista tulee eh, pitkäaikaisia lentoliikenteessä. Joten hyvät naiset, seuraavia tavoitteita 27. syyskuuta meillä on uskonnollisen ja kulttuurillisen matkailun eurooppalainen päivä. Sitten meillä on tiedonanto matkailusta ja 18 ja 19 marraskuuta on matkailufoorumi. Niin, hyvät naiset ja herrat, olen pahoillani, jos tämä kaikki nyt tässä hiukan nopeasti tuli nyt esitellyksi, mutta minä olen nyt tullut hiukan enemmän aikaa mukana niin ja puhuin tästä asiasta siksi myöskin, että matkailun ala on hyvin tärkeä, se ei ole mikään toissijainen ala. Ja ajatellen niitä toimivalta, joka on annettu komissiolle, se on hyvin tärkeä ala nimenomaan talouden kehitykselle Euroopan unionissa. Commissioner, thank you for that. Kiitoksia komissari tästä lausunnosta, erityisesti tästä teollisesta perinnöstä, siitä osuudesta. Niin, minulla on nyt pitkä puhujalista, 15 puheenvuoron pyytäjää tässä vaiheessa, joten ymmärtänette, että nuijaa kyllä heiluttelen aika ponnekkaastikin tämän keskustelun mittaan. Ehdottaisin, että käyttäisimme kolme minuuttia ryhmien puheen, puhetorville ja sen jälkeen pari minuuttia per jäsen. Ja olisin tyytyväinen, jos pitäytyisitte näissä aikarajoissa ja toivottavasti sitten komissaari voi vastata noin neljästä viiteen kysymykseen kerrallaan. Eli jos olette yhteistyöhaluisia ja kykyisiä, niin toimimme tällä tavalla. Edustaja Pascuala EPPstä kolme minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne, herra Tajani. Tervetuloa kotiinne. On hienoa, että teillä on sellainen toimivaltuus, että päästä takaisin tänne oman kotiinne. Aina nämä kilpailu- ja matkailuasiat ovat olleet teidän asioitanne, mutta ennen tämä oli pelkkää teoriaa ja nyt tämä on todellisuutta, koska tällä on oikea oikeus perustaa, kuten sanoitte. Ja myös totta, että perustamissopimuksen 195 artiklan antama eh, toimivalta on hyvin rajoitettua. Tiedämme, että pitää olla todella varovaisia, jotta nämä subsidiariteetti- ja suhteellisuusperiaatteet, joita vaaditaan, että niitä todellakin noudatetaan, pitää varoa, ettei tule nyt mitään ongelmia, että jäsenvaltiot kokevat, että niiden toimivaltuuksia poljetaan. On hienoa, että juuri te olette tästä vastuussa, sillä jotta saisimme kunnianhimoista matkailupolitiikkaa niin kuin tarvitaan, niin tarvitsemme paljon keskustelua vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta tulisi minkäänlaista puuttumista niiden omiin toimivaltuuksiin. Ja tehän tiedätte, että jäsenvaltioiden epäilykset johtuvat siitä, että ne katsovat, että muut maat ovat kilpailijoita, ja näin onkin. Ja siksi pitää nyt pystyä tekemään niin, että vaikka ollaan kilpailijoita, niin saataisiin aikaiseksi myönteistä politiikkaa Eurooppaa varten. Simpson antaa meille hyvin vähän aikaa, joten pyrin nopeasti käymään läpi tärkeät asiat, en ehti edes kaikkia mainitsemaan, mutta nämä ovat säännöt ja niiden mukaan pitää toimia. Eli kaikki se, mitä te sanoitte, voin aivan täysin yhtyä siihen, mitä sanoitte. Aastauhon. Tämä oli todellakin järkevää, varovaista, mutta myös kunnianhimoista, mitä sanoitte. Meillä on paljon tehtävää, meidän pitää tehdä paljon ilman, että mitenkä, mitenkään polimme jäsenvaltioiden varpaille. Ja jos ajatellaan perustamisopimuksen meille antamia toimivaltuuksia, pystymme kyllä niiden puitteissa täydentämään jäsenvaltioiden tekemiä toimia, ryhtymään aloitteisiin jotka ovat Euroopan laajuisia tai monikansallisia ja näistä saadaan lisäarvoa. Tämä ei ole nyt minun sanomani, vaan itse komissio ennen kuulumisten aloittamista tarkasteli sitä, mikä tässä nyt toimintaympäristönä oli. Ja tehän sanoitte, että tässä pyritte edistämään kilpailukykyä, samanaikaiseksi kestävää turismia ja edistämään Euroopan kolmansien maiden suuntaan. Kaikki tämä voi olla mahdollista näiden toimivaltuuksien puitteissa. Minä nyt luotan näiden välineiden käyttökelpoisuuteen ja haluaisin myös mainita asian, joka on Espanjalle, Italialle ehkä muillekin tärkeä, tämä Kalypso-kokemus, joka on vanhusten integraatiota mm, yhteiskuntaan mukaan lukemista eh, koskien hyvin tärkeää. Eli meidän pitää koitella sellaista eurooppalaista politiikkaa, jossa pystytään yhdistämään Eurooppa-merkki ilman, että lähdetään kilpailemaan muiden mm, merkkien kanssa, jotka ovat jo tunnettuja. Eli tässä on nyt hyvin paljon kunnianhimoa tällä alalla. Te oikein Selvästi tämän mainitsitte, voin yhtyä siihen ja koska nyt aika ei ole enempää, niin haluaisin vain kiittää teitä ja teemme jatkossakin sitten yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia. Olkaa ravi. kolme minuuttia. Dank u wel, meneer commissaris. Eh, dank ook voor uw eh, inleiding. Eh, Kiitoksia, komissaari. Minäkin haluan kiittää teitä johdannostanne. On sanomattakin selvää, että matkailu on erittäin tärkeä sektori Euroopassa. Tiedän, että matkailu on nyt toisen komissaarin toimialaa, mutta matkailu on erittäin tärkeä osa liikennepolitiikkaa. Ja sehän kävi selväksi tämän tuhkapilven vuoksi. Me näimme, minkälaisia ongelmia ihmisillä oli matkustaa, kun Keskustelu matkustajien oikeuksista tuli esiin, tarve koordinoiduista toimista oli selkeä, joten meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä tapahtui. Johtopäätöksiä, jotka ulottuvat matkailualan ulkopuolelle, mutta joilla on selkeästi vaikutusta matkailuun. Kuuntelin, mitä sanoitte tämän sektorin kilpailukyvystä ja kestävyydestä. Kun sovellamme tätä politiikkaamme, meidän täytyy olla todella maanläheisiä, katsoa mitä ihmiset todella haluavat ja kaipaavat. Ja ne asiat, jotka minua kaikkein eniten mietityttävät, liittyvät todella teidän toimialaanne, mutta minä olen myös huolissani raideliikenteen tehokkuudesta, myös muiden liikennemuotojen. Meidän täytyy helpottaa matkailijoita myös tekemään valintoja sen välillä, mitä heille tarjotaan. Täytyy harmonisoida kriteereitä. Eri, eri, esimerkiksi kun hotelleille annetaan tähtiä, tätä toimintaa täytyy harmonisoida. Tiedän, että tämä liittyy jäsenvaltioiden omiin toimivaltoihin. Toinen tärkeä seikka, johon viittasitte, ovat korkea ja matala sesonki. Tämäkin liittyy muun muassa ikääntyvään väestöön. Jatkossa meillä tulee olemaan enemmän ja enemmän iäkkäitä ihmisiä, joilla on enemmän joustavuutta oman lomailuajankohtansa valitsemisen suhteen. Ja lopuksi nämä verkkosivut, jotka mainitsitte, ovat erinomainen idea. Oikeastaan nämä verkkosivut voitaisiin ja- jaotella eri teemoittain, muun muassa kulttuurikaupunkeihin, taidekaupunkeihin. Ja lopuksi kysymys. Te luettelitte useitakin erilaisia seikkoja ja minulle tuli vähän sellainen vaikutelma, että haluatte hiukan laajentaa subsidiariteetin rajoja. Haluaisitte harmonisoida monia asioita, Haluaisin tietää, miten aiotte toteuttaa tämän käytännössä. Kiitoksia sitten Alde kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Herra komission jäsen, kiitos tästä esityksestä, jonka piditte. On aivan oikein. Kandraui sanoi monia asioita, jotka jo sanoin, joten voin olla hiukan lyhytsanaisempi. Matkailu on erittäin tärkeä ala, ja Lissabonin sopimuksen myötä saimme enemmän toimivaltaa, ja sitä pitäisi hyödyntää. Monet eivät ehkä vielä tiedäkään, että Meillä on toimivaltaa enemmän ja voin puuttua enemmän näihin kysymyksiin. Haluaisin tarttua pariin asiaan. Ensinnäkin sanoitte, että haluatte, että integroidaan politiikan, politiikan rahoituksen integrointia, että pitäisi edistää matkailua, että pitäisi yhdistää budjettikohtia, jotka käsittelevät matkailua. Konkreettinen kysymykseni olisi hyvä, jos varoja voidaan ottaa käyttöön, mutta mitä te odotatte, mikä on mahdollista Onko teillä mielessä tiettyjä lukuja? Haluatteko enemmän yhdistää vai haluatteko enemmän vaatia myös matkailulle? Mikä on suunnitelmanne? Sitten informaatiotekniikka, puhutte siitä. Siitä, että haluatte edistää sitä, se on tärkeää. Tietysti tässä on yhteys liikenteeseen, liikennealan hyvin selkeä ja on lähes vahinko, jos niin nyt komissiossa on tapahtunut tällainen erottelu, on tietysti mukava nähdä teidät täällä, mutta olisi ollut mukava pitää matkailu liikenteen yhteydessä. Ajattelen nimenomaan nyt tätä tuhkapolvea matkustajan oikeuksia. Siihenkin liittyy eh, liittyvät tietojärjestelmät, samoin kuin kirja, tällaiset varaukset, varausjärjestelmät, miksi rautateiden osalta tätä tarvittaisiin. Haluaisimme voimakkaampaa itsenäistä toimintaa nimenomaan kun ajatellaan sitä, miten voidaan esimerkiksi internettiä käyttää Haluat, Haluat, puhuitte myös, että haluaisitte laajentaa tätä huippukautta. Sitä on nyt kesällä, kesällä se on ilmastonmuutoksen myötä tavallaan laajentunut. Onko teillä muita ajatuksia siitä, miten sitä voitaisiin laajentaa? Jos ajatellaan kalypsoa, josta puhuitte, jossa voitaisiin mukaan vetää paremmin jäkäitä ja liikuntarajoitteisia ihmisiä. Ja sitten tämä eurooppalainen merkki, se on toive, on ollut erilaisia eurooppalaisia merkkejä, joihin liittyy kestävyyttä. Ehkä olisi tärkeämpää kiinnittää huomiota enemmän uusiin jäsenvaltioihin silloin, kun puhutaan Euroopasta, Euroopan matkailusta, kehittää tällaista merkkiä ja siirt, viedä tai markkinoita tätä tällaisiin nouseviin talouksiin. Sitten viimeinen kysymys, puhutte 27. syyskuuta, päivänä jolloin on uskonnollisen ja kulttuurisen matkailun päivä. Mitä on suunniteltu silloin? milloin on tar- mitä on tarkoitus tapahtua, mitä teidän yksikkönne suunnittelee? Thank you for the greens. Kiitoksia. Vihreiden puolesta kolme minuuttia Kramer. Minäkin haluan kiittää esityksestä. Mainitsitte useaan otteeseen, että kestävyys on tärkeää ja että virheitä tulisi välttää. Kärjistään voidaan sanoa, että tulevaisuuden matkailu on joko kestävää tai sitä ei enää ole. Välimeren alueella on laajoja rannikkoloita tuhottu matkailulla. Matkailu tuhoaa omaa perustaan, se, tätä ei saa uudestaan tapahtua enää. Tähän teki viitasi. Kestävä matkailu on siksikin tärkeää, että Euroopan tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, miten harjoita tällä alueella yhteistyötä muiden komission kanssa, minkä, mikä tulisi olla matkailun panos tässä, että rahoitusta tämä tavoite saavutetaan. Puhuitte matkustajien oikeuksista me on tilanne se, että nopeisiin junin ei voida ottaa esimerkiksi polkupyöriä mukaan. Pyörämatkailu kasvaa jopa e, kymmeniä prosenttia vuosista, mutta näyttää siltä, että Euroopan rautatiet ovat tähän sopeutuneet. Miten te haluaisitte toimia siinä, että kaikki Indonesia oli mahdollista ottaa polkuperät mukaan. Puhuitte tästä historiallisesta arkeologiasta, puhuitte kaivoksista, mikä on myös tärkeä mielenkiintoinen esimerkki, miten tuleville sukupolville voimme vielä välittää sen tiedon siitä, mitä aikaisemmin on ollut. Ja ajatellaan vieläpä aikaa, jolloin rautaiskirppu jakoi Euroopan. Meillähän on tällainen 12 eh, eurooppalaista reittiä. 13 reitti on nyt tullut mukaan, joka on rautaislippureitti, joka on otettu mukaan näihin matkailureitteihin. Olette kuitenkin komissiossa mukana siinä, että komissio tukee parlamentin kantaa? Tulitteko tämän sen puolesta, että neuvosto myöskin äh, nämä 70 000 kilometriä pyöräteitä integroisi mukaan eurooppalaisiin verkkoihin, koska Euroopassa rautaisrippu jotka olivat molemmin puolirautaisrippua tällaisia reuna-alueita. Tämä tarjoaa niille mahdollisuuksia. Minä olin äskettäin Makedoniassa. Makedoniassa oli yhteistyötä Makedonian ja Bulgarian alueiden välillä, jotka olivat tehneet tällaisen sopimuksen siitä, että ne pyrkivät, näkevät sen, mitä hyötyä on tällaista pehmeästä matkailusta tällaiselle reuna-alueelle, mutta historialla voi houkutella matkailijoita. Viimeinen kysymykseni on se, Miltä näyttää yhteistyö muiden komission jäsenten kanssa? On paljon erilaisia vastuita Euroopassa ja käytännössä matkailutavoitteet on, voidaan saavuttaa yhteistyössä muiden komissioiden kanssa, ennen kaikkea ajatellen rahoitusta, mihin rahat käytetään. Matkailun liikenteen alalla 6 prosenttia käytetään tieliikenteeseen. Tästä teet voi paljon hyötyä matkailun komissioisena, mutta jos se voidaan keskittää, jos voidaan keskittää rahoitusta kestävään matkailuun, voidaan ehkä saavuttaa enemmän. Mitä nyt toi, toimia tässä? Kiitoksia. Tämän kierroksen viimeinen Tanchian kaksi minuuttia. Kanchian, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Eh, sono... Kiitos puheenjohtaja. On todella hienoa, että kollegani Tajani on täällä paikalla. Toivotan teille oikein hyvää työtä tällä, nuo, tällä uudella alalla. Tämähän on todellakin yksi eurooppalaisten toimien tärkeitä osia ja meidän on varmistettava se, että siitä tulee ihmiset mukaan lukevaa ja kestävää. Ratajani on täällä oikein selvästi kertonut, millaista tämä tärkeä toiminta on ja lähtenyt liikkeelle juuri näistä kolmesta perusseikasta. Minä haluaisin korostaa erästä seikkaa, jos ajatellaan subsidiariteettia ja täydentävyyttä jäsenvaltioiden suuntaan, niin kuin sanoit, minun mielestäni on todella tärkeää, että matkailijoille annettava palvelu on toimivaa. Me tarvitsemme toimivaa järjestelmää, eli tarkoitan nyt näitä eri yhteyksiä, pitää ajatella näitä reittejä, jotka ovat eri teemoihin liittyviä. Te aivan oikein viittasitte tässä Euroopan neuvostoon. Nämä ovat tärkeitä kulttuurireittejä, Euroopan neuvoston tärkeitä kulttuurisia reittejä. Haluaisin vähän keskittyä nyt tähän asiaan ja työstää sitä. Ja sitten toisaalta meillä on yksinkertaistaminen. Ja kolmantena asiana nämä matkailijoiden oikeudet, joista juuri nyt puhumme. Ja toivottavasti pystymme vielä täydentämään tätä asiaa. Kiitoksia. Komissari, haluatteko vastata? Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Minähän olen matkailukomissaari ollut jo 9. helmikuuta alkaen. Eli muutama kuukausi on vain kulunut, enkä ole vielä ehtinyt ratkaista kaikkia ongelmia. Minä olen täällä kuvaillut teille erilaisia hankkeita ja kertonut, mitä olen jo tehnyt. No, monet teistä olette ottaneet esiin subsidiariteettiperiaatteen ja sitten nämä keinot viedä eteenpäin Eurooppaa myös kansallisella tasolla. Tästä keskustelimme Madridissa. Ja tuolloin sanoin, että en suinkaan aio antaa itselleni jäsenvaltioiden kompetensseja tai ottaa niitä haltuuni. Olen kuitenkin sitä mieltä, että on mahdollista, että komission tuottama politiikka tuo lisäarvoa myös jäsenvaltioille, auttaa jäsenvaltioita saamaan jotain lisäarvoa, jotain ylimääräistä ekstraa. Ja meillähän on Espanjan, Ranskan ja Italian allekirjoittama matkailusektorin yhteistyösopimus tapasin nämä neljä, kolme ministeriä keskenämme Madridissa ja tuolloin kyllä selvästi minua pyydettiin, tai komissiota ylipäänsä pyydettiin tukemaan kansallisia toimia. Muun muassa Belgian matkailuministeri oli hyvin avoin tälle argumentille. Joka tapauksessa peräänkuulutamme eurooppalaista yhteistyötä. Se tarkoittaisi sitä, että kymmentä turistia vastaan – jotka menevät Ranskaan ja Italiaan esimerkiksi, niin eurooppalaisella avustuksella saisimme vielä toiset tai kolmannet kymmenen turistia. Kuulemis tilaisuudessa mainitsin muutamia maailmanlaajuisia tapahtumia, muun muassa Lontoon olympialaiset tai Milanon vuoden 2015 näyttelyn. Nämä ovat sellaisia tapahtumia, jotka aivan varmasti toimivat ikään kuin turistimagneettina. Lontooseen tulee varmasti miljoonia ihmisiä, jotka tulevat vain olympialaisia varten. No, miksipä emme yrittäisi vielä lisätä läsnä olevien maiden läsnä olevien henkilöiden lukumäärä Euroopassa sanomalla vaikkapa, että voitte vaikka käydä Ranskassa ja Belgiassa lentokoneella tai junalla tai Milanossa. Tällä tavalla voimme vielä lisätä turistien lukumäärää. Voimme vaikkapa kauko-idästä saada ihmisiä tulemaan paitsi Milanoon, myös vaikkapa Venetsian Budapestin Viiniin. Tämä olisi tällaista eurooppalaista lisäarvoa. En tietenkään halua sekaantua jäsenvaltioiden politiikkoihin. Sanon vain, että 3 kertaa 10 ei välttämättä ole 30, vaan Euroopassa se voi olla 40, joten Eurooppa tuo lisäarvoa. Ja toivon, että tämä todellakin kattaa kaikki matkailun sektorit. En halua tietenkään astua subsidiariteetin rajojen päälle tai varpaalle. Mutta olen itse kyllä todennut, että muun muassa valtiovarainministerit ovat hyvinkin kuulolla sen suhteen, mitä meillä on sanottavanamme ilman, että mitenkään puutumme asioihin tai astumme kenenkään varpaille, vaan pikemminkin voimme ehkäpä pönkittää sitä, mitä he tekevät. Siten minä näen meidän toimintamme. Ja toki aina pyrimme saamaan aikaan yhteisymmärryksiä ja sopimuksia en minä nyt tiedä, voiko kenellekään tuputtaa yhtenäistä lippua tai jotain, ylipäänsä mitään, mutta me voimme varmasti, jos me voimme jotain tehdä elvyttääksemme jäsenvaltioiden matkailuteollisuutta, niin kyllä meidän pitäisi tehdä sitten niin. Meidän tulisi myös korostaa eh, toistemme kulttuuriperintöjä. Voimme varmasti toimia yhdessä. Minä itse matkailu- ja liikennekomissaarina esitin tiedonannon, jos, jonka, myötä, jonka avulla yritin tuoda yhteen matkailua ja liikennettä. Siinä vaiheessa, kun puhuin esimerkiksi ö, kaupunkiliikenteestä, niin pyrin ryhtymään toimiin, joka parantaisi liikkuvuutta. Ja oikeus matkailijana oloon on erittäin tärkeä viesti, jota haluan välittää. En halua tokikaan astua muiden komissaarien varpaille, mutta minä nyt olen ollut matkailukomissa, siis liikennekomissaarikin, joten tiedän mitä se tarkoittaa. Minä uskon, että me voimme komissiossa, minä ja liikennekomissaari, olla ikään kuin toistemme vastakappaleita. Ja uskon, että voin omaa kokemustani liikennekomissaarina käyttää hyväkseni. Missäs nyt olinkaan, sanoo puhuja. Niin. Myös matkailun ta- takana on raha. Jos halutaan matkailupolitiikkaa täytäntöön panna, niin silloin tarvitaan rahaa. Puhuin jo tässä eri budjettikohtien yhdistämisestä, jotka tällä hetkellä ovat erillisiä budjettikohtia. Niiden avulla voitaisiin tukea eurooppalaista matkailua. Voita- ja haluaisin, että Euroopan matkailua todella vahvistettaisiin, olisi erilaisia ohjelmia ja yrittäjyyttä edistettäisiin. Toivoisin aivan erityistä matkailuinstrumenttia monivuotisiin rahoituskehyksiin vuosille 2014 ja 2020. Meidän tulisi jo tässä vaiheessa alkaa pohtia, minkälaisia rahoitusvälineitä voisimme kehitellä. Ehkäpä tulevina vuosina täytyy ryhtyä jo puhumaan asiasta, ja seuraavassa tiedonannossani niin yritänkin keksiä jotain vähän selkeämpää, selkeästi määritellympää. Keskustelen tällä hetkellä eri maiden sidosryhmien kanssa ja myös teidän kanssanne, joten jos teillä on mitään hyviä ehdotuksia sen lisäksi, mitä meillä jo on, niin olisi, siitä olisi kovasti hyötyä. Arvostaisin sitä kovin. Myös tämä integroitu lähestymistapa-konsepti. Pyrin ottamaan huomioon kaikki tekijät, kaikki toisinsa liittyvät asiat, jotta voin varmistaa sen, että me todella voimme keksiä aitoja ratkaisuja, joista niin pitkälle kuin mahdollista voimme saada aikaan yhteisymmärryksen muiden komissaarien kanssa ja voimme yhdistää näitä sektoreita. Minä puhuin jo muun muassa kestävyysindikaattorista. Sitähän voisi vaikka ajatella tällaisen sinisen lipun ideaa. Erilaiset tietyt matkailukohteet voisivat olla, olla tällaisia sinisen lipun kohteita. Tämä nyt vain ajatuksena. Mutta emme me tietenkään voi kehittää matkailu teollisuutta ja matkailupolitiikkaa, jos me jatkuvasti vain tuhoamme kansallista perintöämme. Erilainen spekulatiivinen alueiden hyväksikäyttö voi ehkä lyhyellä aika tähtäimellä ähm, olla hyvinkin tuottavaa, mutta pidemmällä tähtäyksellä kyllä siinä rikomme kultamunan. Silloin kun olin komissaari, puhuin paljon ty- pyöräilijöiden oikeuksista, mutta edelleenkin matkailukomissarina aion edelleenkin puhua tästä samasta asiasta ja pyrin kehittämään tätä alaa. Tämä on todellakin tällainen kukoistava uusi sektori. Tiedän, että omassa maassani on yhä enemmän ja enemmän tällaista pyöräilymatkailua ja pyöräileviä matkailijoita on yhä enemmän ja enemmän, siis pyöräilijöitä. Eikä kyse ole ainoastaan liikenteestä. Tämähän ei ole enää toimialanikaan. Vaan siitä, että pitäisi varmistaa, että meillä on riittävästi pyöräteitä. Se olisi meille resurssi. Toivon, että pystyn nyt ilmaisemaan itseäni, vaikka pyrinkin puhumaan lyhyesti. Olen kuitenkin aina valmis olemaan kuulolla ja keskustelemaan teidän kanssanne eri aiheista joita, joista haluatte puhua. Minulla on erittäin tärkeää saada teiltä ehdotuksia. Ehkä voitte lähettää niitä minulle kirjallisestikin. Puheenjohtaja ehkä voi lähettää niitä minulle tällaisena valiokunnan muodollisena kontribuutiona meidän työhömme, kun me laadimme matkailutiedonantoa myöhemmin. Olisin oikein kiitollinen, jos voisitte näin tehdä. Kiitoksia. Ei minäkään aina välttämättä ole kauhean lyhyt sananen, kun olen puheenjohtajana, mutta aina mukava saada lyhyitä puheenvuoroja puheenvuoroja. Kaksi minuuttia ajalla Sender. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä Luis de Grandesin sanoihin, mitä tulee siihen, että olemme todella tyytyväisiä ja iloisia siitä, että te Rattajani olette vastuussa matkailupolitiikasta. Haluaisin myös kertoa Roa Maisnerille, että ei matkailu ole nyt jaettu, vaan aikaisemmin jo matkailu oli teollisuuspolitiikassa, mutta ennen se oli ikään kuin rumapini ankanpoikani tässä, eli huonommassa asemassa, koska sanottiin, että tämä ei ollut kovinkaan teollista tämä politiikka. Kyllä sille annettiin oma arvonsa. Meiltä puuttui tietysti oikeusperusta, mutta ei ollut myöskään todellista tahtoa. Ja sen sijaan sitten komissiossa jouduttiin mm, paljon tekemään töitä, jos ajatellaan kalypsoa tai kestävää matkailua, kaikkia näitä aloitteita, tällaisia aloitteita parlamentti tuki, jotta matkailu ei kokenut kuolemaa. Ja tässä siis onneksi kävi niin, että Tajani tuntee hyvin tämän valiokunnan, ja hän on nyt vastuussa matkailusta. Tämä on oikein hyvä asia. Pitää toimia proaktiivisesti siellä me joko nyt pystymme myymään Eurooppa-merkkiä kaikkine rikkauksine ja korkeine laatuinen, tai sitten käy niin, että nopeasti nousevat maat, joilla on hyvin paljon markkinointia taloudellisesti ja matkailun mielessä niin tässä voi käydä niin, että sen sijaan, että käy hyvin, niin käy huonosti, mennään takapakkia. Voin täysin yhtyä monivuotisen ohjelman ajatukseen ja haluaisin kysyä teiltä teidän ajatuksistanne, kun puhutaan laatumatkailusta. Haluaisin kysyä työntekijöistä, inhimillistä voimavarasta on hyvin tärkeää, että heihin kiinnitetään huomiota. Ja sitten kysyisin myös, jos ajatellaan tätä monipuolisuutta ja monipuolistamista, niin Euroopan rikkaus matkailussahan on se, että voidaan saada käsiksi alakart matkailua, esimerkiksi gastronomista matkailua, ei pelkästään kulttuurimatkailua, vaan todella voidaan löytää matkailijoille ne asiat, jotka heitä kiinnostavat erityisesti. Two minutes, please. Kiitoksia. Stemilbao, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Estoy de acuerdo con los objetivos que... Kiitos Konsiensen tai Jani. Voin yhtyä siihen, mitä sanoitte ja mitä teillä on toimintasuunnitelmassa. Mutta haluaisin esittää teille kysymyksen. Matkailu voi olla innovatiivista Euroopassa, jos voidaan ottaa huomioon kaikki eri näkökulmat. Minä toivoisin, että te erityisesti huomioisitte ohjelmassanne ja kaikissa asiakirjoissanne sen, että meidän pitää kaikki mukauttaa niille henkilöille, jotka ovat vammaisia, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Tämän asian pitää olla esillä, erityisesti kun te puhuitte yhteiskunnasta kestävyydestä, pyytäisin siis, että erityisesti huomioitaisiin tämä seikka. Ja sitten toisaalta ammattimaisuus, Minusta matkailuala voi vielä parantua, jos ajatellaan niitä henkilöitä, jotka alalla työskentelevät, mutta tämän osalta tarvitaan kyllä ponnisteluja, että saadaan parempaa koulutusta, erityistä koulutusta, joka mielestäni pitäisi ottaa mukaan. Ja sitten toivoisin, että aina kun turismista on kyse, huomioitaisiin ne alueet, joilla on myös toimivaltuutta ja joilla on omaa matkailupolitiikkaa. Ja sitten haluaisin kysyä, huomioitteko te maaseutukehityksen ehkä? Tämä jotenkin vaikuttaa maatalouteen, mutta on hyvin tärkeää, että saadaan kestävyyttä, pitää toimia yhteen maaseudulla toimivien yritysten kanssa, sillä usein ovat niin pieniä, että ne eivät edes voi hakea näitä avustuksia, joista te puhuitte. Huomioitteko te tämän? Ja sitten voin ryhtyä siihen, mitä Rova Ajala sanoi, eli että tarvitaan erityyppisiä reittejä, vaikkapa viinitilojen, viinitilavierailuja. Meillä on kaikenlaisia hyvin mielenkiintoisia asioita, joita pitää vähän miettiä. Mr. Bach, two minutes, please. Batch, kaksi Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Haluan minäkin kiittää teitä puheenvuorostanne. Me olemme jo parikymmentä äh, vuotta äh, keskustelleet uudesta matkailun äh, ajatuksesta ähm, kulttuurimatkailusta, Euroopan neuvostossa on jo allekirjoitettu aiheesta asiakirja ja Luxemburg on tehnyt aloitteen kehittää tällaista aloitetta. Nyt meidän tulisi muun muassa meidän tulisi kyetä seuraamaan erilaisia tällaisia kulttuuripolkuja 17. lokakuuta 2007 komissio, siis Euroopan parlamentin matkailuvaliokunta ehdotti uudenlaista eurooppalaista matkailupolitiikkaa, jonka tarkoitus olisi vahvistaa Euroopan matkailupolitiikkaan. Tarkoitus oli mm, tehdä uusia aloitteita eurooppalaisiksi kulttuurimatkoiksi, kulttuurireiteiksi. Kaksi kysymystä. Minkä laisi, millä tavalla te ajattelette, teidän mielestänne nämä mat, kulttuurimatkailureitit voisivat hyötyä tästä Euroopan neuvoston ö, aloitteesta. Niiden tarkoitushan olisi antaa Euroopan kansalaisille parempi käsitys eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Ja toiseksi, miten Euroopan komissio suhtautuu näihin kulttuurimatkareitteihin? Miten voisitte antaa niille enemmän näkyvyyttä ja antaa niille näkyvyyttä erityisesti tällaisena kestävänä matkailun, kestävän matkailun käytäntönä? Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Fidenza. Grazie Presidente. Eh, alcuni flash velocemente. Dunque, in... Kiitos puheenjohtaja. Ihan sähkösanoman muodossa muutama seikka. Ensinnäkin kaikkea hyvää teille, herra Tajani, sillä tämä on hyvin vaikea ja monimutkaista matkailuongelmiin kollegat ovat jo viitanneet mutta tämä mutkistuu entisestään sen takia, että tähän liittyvät kansalliset toimivaltuudet on myös alueille annettuja toimivaltuuksia ja tämän takia tämä kokonaisuus on aika lailla sirpaloitunut ja tulee olemaan hyvin vaikeaa toimimaan, toimia jäsenvaltioiden kanssa. Euroopan on vaikea olla proaktiivinen. Tämä on siis aika hankalaa kaiken kaikkiaan. Jos mennään sitten Euroopan tasolle, niin kyllä intuitiivisesti vaikuttaa siltä, että meidän pitää todellakin eurooppalaisesti toimia. Ja jos katsotaan tätä kokonaisuutena, niin me tarvitsemme todellista kunnon alkohtaista politiikkaa matkailua varten. Tälle voimme antaa tukea. Te puhuitte täällä olympialaista Milanon Exposta 2015 ja muista, missä Euroopan pitää olla paikalla kuulumistilaisuuksissa. Tämä kaikki on tullut jo esille. Meidän pitäisi todellakin hyödyntää näitä ja pitäisi antaa myös tilaa eurooppalaiselle imagolle. Ja viime viikolla saatiin uusi tiedonanto, joka koskee energiatehokkaita ajoneuvoja. Tämä on hyvin kunnianhimoista. Ja minä haluaisin tietää, oletteko miettineet, minkälai mm, millä tavalla voitaisiin saada myönteistä yhteen toimivuutta, jos mä olisin vaikka tällaisia urbaaneja verkostoja? Kiitoksia, Virenza. Sen jälkeen Savisa, viimeinen puhuja tällä kerroksella. Aitäh, herra äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon komissaari, teidän mietintönne sisälsi useita kunnianhimoisia ajatuksia ja minulla olisi teille kysymys. Ö, olin iloinen siitä, mitä sanoitte nuorista perheistä ja ihmisistä, jo, joilla menee ehkäpä huonommin Euroopassa. Ja te puhuitte lähtee siitä, että tulisi investoida vaihtoehtoisiin kestäviin liikennevälineisiin. Minun kysymykseni on ehkä hiukan epäkohtelias, mutta miten tällaisille huonommin toimeen tuleville henkilöille voitaisiin anna, antaa mahdollisuus vaikkapa vierailla Baltimaissa, vaikkapa Tallinnassa ihailemassa kaunista luontoa tai vanhaa kaupunkia. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että Rail Baltica on sellainen hanke, jota kaikki Euroopassa todella haluavat, koska muussa tapauksessahan, jos eurooppalaiset eivät tätä tue, niin tämä koko hanke ei ole rahoituksellisesti järkevä. Niin, vielä seitsemän puhujaa listalla. En aio ottaa enää uusia puhujia listalle, koska jos joku vielä pyytää puheenvuoroa viime tingassa, niin minulta menee laskelmat sekaisin. Minulla on nyt seitsemän puheenvuoropyytäjää. Tika Oliveratski. Uh, and uh, Mrs. Griesbeck, as well as the ja sitten puheenjohtaja vielä lopussa. Jos voitte nyt vastata niin ensin näihin esitettyihin kysymyksiin, niin hyvä olisi. Kiitos. Voin palata Bilbaan ja Aila Senderin puheenvuoron yhdessä. Kyllä voin yhtyä siihen, että on kohdennettava mielenkiintoa eri matkailutyyppeihin. Tämä on tietysti tärkeä voimavara koko unionille. Meillä on arkeologista perintöä, luontoa, historiallista luonnon perintöä ja myös maatalouden osalta viini, reitit. Minä olen italialainen ja pidän kovasti tällaista asiasta, eli tämä koskee hyvin monta eri alaa. Meillä on myös uskonnollista matkailua. Se on tärkeää. Meillä on Santiago ja Compostela, mutta muuallakin Euroopassa on kaikkialla uskonnollista perintöä. Minä olen katolinen ja on kaikenlaista kristillistä perintöä, mutta myös juutalaista ja jopa islamilaista perintöä ympäri Euroopan. Ja voidaan siis myös sanoa, että Euroopassa, meidän Euroopassamme on islamilainen perintö nähtävissä. Kaikkea tätä on arvostettava, ei pidä olla mikään yleinen sekasotku vain tässä, vaan pitää ottaa eri asiat esille. Se, että meillä on erilaisia kieliä, eri kieliin tämä on meille rikkaus, mutta myös eri matkailun muodot ovat rikkau, rikkauden muoto ranskalaiset matkailureitit voivat yhtyä pohjoisiin reitteihin ja etelän reitteihin. Ne voidaan kaikki yhdistää toisiinsa, niitä voidaan yhdistellä eri tavoin ja pitää varmistaa se, että kaikista tästä saadaan hyötyä. Ja sitten mainitsin maataloustuotannon, sekin on tärkeää matkailun kehittämiselle. Meillä on gastronomista turismia, mutta meillä on myös maatilamatkailua, sillä yhä useampi ei halua rannalle tai vuorille, vaan haluaa maaseudulle matkailemaan. Lapsimme eivät enää tunne eläimiä, eli voi olla myös kasvattavaa, jos pääsee hevosen selkään ja pystyy erottamaan toisistaan eri eläimet. Näin siis meidän lapsimme saavat tietää, erottaa toistaan nämä eläimet. Joskus ei esimerkiksi jänistä ja kania osaa erottaa toisistaan, eli näin pitää viedä pienet lapset katsomaan eläimiä sinne maatiloille. Eli olisi hyvä, jos meillä olisi korkean tason ryhmä, joka tarkastelisi tätä maatalous- ja siihen liittyvää matkailua. Ja syksyllä on tällainen kokous tulossa. Sitten palaisin Mr. Blackin. Minä olen tavannut Euroopan neuvoston esittelijät. Voimme tarkastella näitä kulttuurireittejä. Tämä aloite on hyvä. Tämä ei ole yhteisön toimielin, mutta kyllä sielläkin tarkastellaan eurooppalaisia ongelmia. Ja siksi voisimme käyttää tätä hyväksi. Meillä on 27.9. eurooppalaisten kulttuurireittien päivä ja myös uskonnollisten matkareittien päivä täällä Brysselissä. Ja ehkä tuossa yhteydessä voimme viedä eteenpäin tätä aihetta. Ja sitten edustaja Fidanza otti esille urbaanin liikkuvuusongelman ja komission ehdotukset koskien sellaisia ajoneuvoja, jotka saastuttavat vähemmän, miten niitä pystytään hyödyntämään. No, urbaanin kehityksen suunnitelma, minä tässä mainitsin Kasteran No tämä on juuri lähesti siihen liittyen, mitä itse sanoin juuri muutaman päivä sitten päästöistä autoista. Eli nämä voidaan yhdistää. Meidän pitäisi käyttää tällaisia ajoneuvoja kaupungissa, jossa on saastumisongelma. Ja jos vähennetään saastumista, niin tämä on aina hyvä asia. Tämä on myös tärkeä meidän strategiallemme. Jos ajatellaan meidän tiedon antamme, siinä taustalla on kaksi pilaria selitän lyhyesti. Ensinnäkin meillä on sellainen ajoneuvo, joka pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä, mutta on sitten myös pidemmän aikavälin strategia ja tarkastellaan hybridiajoneuvoja siinä, eli sähkö ja muita moottorimuotoja, jotka eivät saastuta. Tehän tiedätte, että Espanjan kaudella on tarkasteltu sähköautoa. Tämä on varmasti aika hyvä tapa pyrkiä eteenpäin. Tätä ajatusta voidaan kehittää niin, että siihen voidaan paneutua lisää. Joissain kaupungeissa jotkut jäsenvaltiot jo miettivät sitä, miten kaupunkiliikenteessä voitaisiin hyödyntää näitä ajoneuvoja. Minä olen ollut aikaisemminkin jo komissiossa ja aina matkailu ollut minua lähellä. Miten tämä nyt sanoisin? Minä haluaisin miettiä omia kokemuksiani läheisyysperiaatteen toiminnasta. On totta, että jäsenvaltioiden tasolla subsidiariteetti ongelma koskee valtioita, mutta joskus myös alueita. Minun pitää nyt varmistaa, että saadaan lisää matkailijoita. Minä en halua kenenkään varpaita polkea. Mm, meillä on erilaisia matkailuviranomaisia maiden ja alueiden tasolla, mutta minun ajatukseni on, että saataisiin lisää matkailijoita ylipäänsä. Niin, että meillä olisi suuri orkesteri ja saadaan koordinoitua tätä työtä, niin että kaikki eri soittimet soittavat harmaasta melodiaa, niin että saadaan lisää matkailijoita. Eli orkesterin yleisö ovat matkailijat. Ja mitä tulee sitten sosiaalipolitiikkaan, kuten jo aikaisemmin sanoin, jos meillä on hyvää kouluttua henkilöstöä, erityisesti nuoria, ja he ovat potentiaamme tässä. Meidän pitää toimia aktiivisesti kouluissa, joissain jäsenvaltioissa on hotellikouluja, joissa koulutetaan nuoria hotellialalla työskentelemään, niin kuin sanoin esimerkiksi hotellissa. Ja on hyvä, jos jäsenvaltiot todella pyrkivät kouluttamaan nuoria ja mielessä nyt erilaisia välineitä. Meillä on yrittäjyysohjelma ja muita, joista voi olla apua myös matkailualalla. vammaiset matkustajat tai liikuntarajoitteiset matkust- matkailijat. Madridissa jotkut sanoivat, että haluan todellakin tehdä oikeudesta matkustaa, jos on liikuntarajoitteinen, että heistä tulisi matkailukykyisiä. Nyt haluan vaikuttaa kenenkään toiminta-alaan, mutta haluaisin vain käyttää hyväksi kaikkea sitä mahtaa, mitä Euroopalla on tarjota meille. En halua kenenkään oikeuksia viedä, mutta haluan varmistaa sen, että liikuntarajoitteiset vammaiset henkilöt pitäisi varmistaa se, että he voivat käydä näillä kauniilla paikoilla, pääsevät sinne lomailemaan. Se on hyvä, koska siitä on hyötyä taloudelliselle kasvulle, mutta myös sosiaalipolitiikalle. Meillä on siis nyt oikeus perustaa Lissabonin pohjalta näillä markkinoilla on paljon potentiaa, mutta pitää ohjata asioita niin, että huomioidaan myös sosiaalinen ulottuvuus. Ja sitten Baltia. Minä keskustelun, keskustelin verkostokoordinaattoreiden kanssa. Meillä on ongelma, joka liittyy rautatieverkoston yhteyksiin. Tätä asiaa on tarkasteltu aikaisemmin, eikä sitä ole vielä täysin ratkaistu. Meillä on Espanjassa ja Portugalissa ongelma ja joissain muissa maissa, jotka olivat neuvostoimperiumin osa. Niillä on ongelmia yhteyksien kanssa raidileveyden takia. On vaikea päästä Tallinnaan rautateitse tästä syystä. Tästä kaikesta olemme keskustelleet ja meidän pitää miettiä näitä asioita matkailu- tai liikenneministereiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset raideleveysongelmien tyyppiset ongelmat saadaan ratkaistua. Meillä on eh, tässä nyt siis taloudellisia ongelmia ja toivottavasti minua seurasi Kallas, johon ehkä valtion asiatkin vaikuttaa. Toivottavasti hän löytää ratkaisun, että kun hän on vastuussa liikenneasioista. Pitää varmistaa se, että kaikki Euroopan alueet saadaan mukaan matkailualueiksi. Eli kaikille pitää päästä helposti. Eli kaikkia hyvää toivotan hänelle, mutta jos ei ole poliittista tahtoa, niin emme pääse näihin tavoitteisiin. Minulla kyllä on tahtoa ja varmasti hänelläkin. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen kierros, Plasko, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia komissaarille läsnäolostanne tänäänkin. Niin en nyt palaa kaikkeen siihen, mitä täällä on äh, sanottu. Äh, olen kuitenkin varma, että otatte huomioon kaiken sen, mikä minua huolettaa. On erittäin tärkeää, että matkailusektorikin harmonisoituu äh, hiukan, mutta täytyy muistaa, että meidän maamme ja kaupunkimme eivät kilpaile keskenään, vaan ne kaikessa rikkaudessaan täydentävät toisiaan. Niillä on paljon erilaista kulttuuriperintöä ja ne ovat siis minun mielestäni täyden, toisiaan täydentäviä. Minun omalla, mm, omassa maassani Ranskassa meillä on tällaisia kansallisia vastuupisteitä jotka pyrkivät nimenomaan osoittamaan, että eri matkailualat ovat toisiaan täydentäviä. Ja meidän rikkautemme on vahvuutemme ja toisilla alueilla on toisenlaiset rikkaudet. Niin. Toivoisin, että te pyrkisitte löytämään rahoituskeinoja kehittämään matkailua. Olen pannut merkille, että on myös tärkeää, että rakennerahastot auttavat paitsi matkailun ammattilaisia, myös auttavat säästämään ja säilyttämään kulttuuriperintöämme. Kiitoksia sitten Tika, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. domnule domnule Kiitos, Haluaisin kysyä teiltä jotakin, mikä liittyy sosiaaliseen matkailuun. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti on tehnyt aloitteen valmistelevista toimenpiteistä. Nyt on menossa toinen vuosi. Tästä toimesta olemme laatimassa selvityksiä. Seuraava konferenssi on 7. ja 8. toukokuuta Väilö Felixissä. Ja tiedän, että kesäkuussa – tullaan esittämään eurooppalainen selvitys, joka koskee toimenpiteitä, joita Euroopan unioni kenties voisi toteuttaa sosiaalisen matkailun alueella. Espanjalla on tällainen hanke, joka koskettaa miljoonaa iäkästä henkilöä ja vuotuinen budjetti on 150 miljoonaa, mutta tästä saadaan 125 miljoonaa. Samanlainen hanke on myöskin Kreikassa – 500 hotellia on mukana hankkeessa. Sosiaalinen matkailu on suunnattu opiskelijoille, liikuntarajoitteisille, vammaisille tai iäkkäille. Uskoakseni sosiaalinen matkailu johtaa suurempaan matkailijoiden määrään ja työpaikkojen määrän lisääntymisen sektorilla, joten haluaisin siksi tietää, aiotteko kertoa meille, oletteko suunnitelmassa konkreettisia toimenpiteitä tämän tyyppisen matkailun kehittämiseksi? Kiitoksia. Sitten edustaja Kamusaakos, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τον Επίτροπο κύριο. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tota, tervetulleeksi komission jäseniä ja kiittää häntä hänen läsnäolostaan. Hänen tekemänsä työ on hyvin tärkeä. Se on hyvin tärkeää meille kaikille ja on hienoa nähdä, kuinka innostunut hän on. Ja on oikein hyvä nähdä myös, että te olette realistinen. Te olette siis innostunut ja realistinen. Ja kuten sanoitte, ja kuten olette monta kertaa sanonut, tämä periaate, joka meitä kaikkia yhdistää, on hyvin tärkeää matkan kaltaisella tärkeällä alalla Euroopan laajuisesti. Haluaisin korostaa tästä seikkaa. Meidän on oltava kilpailukykyisiä ja matkailumme on oltava kestävää. Tarvitsemme hyviä hintoja, mutta toisaalta myös ympäristön suojelua. Euroopan komissio voisi palkita tietyn tavoin sellaisia paikkakuntia, jotka suojavat ympäristöä. Tämä on hyvä ajatus, sillä tämä edistää kilpailukykyä ja kilpailua jäsenvaltioissa ja varmasti myös vakautta. Ehdotuksen mukaan pitäisi kunnioittaa eurooppalaista matkailusuunnitelmaa ja myös kansallisia politiikkoja. Tämä on myönteistä on myös myönteistä se, että Eurooppa antaisi lisää arvoa. Tämä on mahtava ajatus. Meidän pitää siis kunnioittaa kansallista politiikkaa ja tuoda siihen vielä jotain lisää. Puheenjohtaja, on aivan varmaa, että jotta tässä onnistuisimme, tarvitaan vuoropuhelua neuvoston, parlamentin, jäsenvaltioiden kanssa. Vuoropuhelu on menestyksen avain. Kiitos. Kiitoksia Liberatski, kaksi minuuttia panie przewodniczący. Panie komisarzu, witam pana. Kiitos, puheenjohtaja. Herra komission jäsen, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi uudessa roolissanne. Haluaisin myöskin lukea pitämänne puheenvuoron, koska se oli minusta hyvin arvokas puheenvuoro. Miten ajatellaan sitten tällaista alueen mat- matkailullista laajentumista. Siinä liittyy tiettyjä ennakkoehtoja, kuten hyvä mainonta, hyvä tiedottaminen. Olemme nähneet, että sellaiset maat kuin Espanja, Ranska, jotka hyvin voimakkaasti ovat läsnä matkailun alalla. Ja haluaisin, että tällaisen eurooppalainen, tällainen eurooppalainen merkki syntyisi. Meidän pitää houkutella matkailijoita Euroopan ulkopuolelta. Kuinka useaan otteeseen voi käydä tutustumassa Ranskaan ja Espanjaan. Miksei yhtä hyvin matkustaa Romaniaan, Puolaan, Tsekin tasavaltaan tai Liettuaan? Ongelma on siinä, että näitä alueita ei ole tuotu esille yhtä paljon eikä kehitetty riittävästi. On olemassa Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto välineinä, jotka mahdollisivat käytettävissä – Näkisittekö, että olisi mahdollista, että näitä kahta välinettä käytettäisiin aktiivisesti? Vain 16 prosenttia varoista, jotka ovat käytössä näiden kahden ohjelman puitteissa, on maksettu. Voisitteko rohkaista jäsenvaltioita ottamaan tämän huomioon ja edistämään matkailua? Herr Kommissar, ich wünsche Ihnen sehr, sehr... Komission toivotan teille kovasti menestystä kunnianhimoisten suunnitelmien toteuttamisessa puheenvuorot ja raportit ovat osoittaneet, miten laaja on tämä kenttä, jota täällä pitää hoitaa. Kaksi konkreettista ajatusta minulta. Te puhuitte aikaisemmin siitä, miten tärkeää on saada myönteinen ympäristö yrityttämiselle. Puhuitte tällaisesta matkailukoulusta. Me puhumme tällaisesta tällä hetkellä Itävallassa. Meillä on sellaisia, jotka ovat maanlaajuisesti tunnettuja. Kenties voitaisiin saada vaihtoa näiden koulujen kesken Euroopassa lisääntymään, voisi johtaa myöskin laadun kohentumiseen. Tämä voisi olla säännhanke, jota voitaisiin tukea kenties. Ja toinen asia, monet asiat, joita voitaisiin parantaa liikenteessä ja matkailussa, ovat sellaisia, että jos tekin komissiasena voisitte voimakkaasti saada aikaan sellaisen eh, lomien organisoinnin Euroopassa, eivät kaikki samaan aikaan olisi liikenteessä, Tiedän, että tämä on äh, asia, jota jäsenvaltiot hoitavat, mutta voitaisiin ehkä pyrkiä hiukan hajauttamaan liike- loma-aikoja. Siitä voisi olla hyötyä matkailullekin, koska silloin samaan aikaan eivät kaikki matkailijat olisi samoissa paikoissa. Mietin aina näitä ruuhkia tietyillä moottoriteillä, joissa ruuhkan pituus on 35 kilometriä yhteensuuntaan ja paluumatkalla taas 35 kilometriä, josta syntyy tietysti valtaisia ympäristörasituksia. Tärkeää vaikuttaa minusta myös se, että komissio on ryhtynyt suunnittelemaan pakettimatkadirektiiviä. Tämä on tärkeä kenttä matkalle, mutta on tärkeää myös se, että monet Euroopan kansalaiset voisivat kuluttajina olla suojattuja matkailussaan. Ehkä voisi vaikuttaa tähänkin. Ja vielä lopuksi alueelliset hankkeet matkailun alueella – näyttäisivät minusta erityisen tärkeältä ajatellen menemään tulevaisuuden näkymiä. Ehkä tässäkin voisi olla mahdollista saada aikaan tukea. Kiitos. Grasbeck, äh, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Yritän puhua lyhyesti vaikka paljon on asiaa. Haluaisin kiittää teitä niistä tavoitteista, joita korostitte ja jotka, joiden kanssa olen aivan samaa mieltä. Toivoisin, että äh, voisimme hyötyä tästä läsnäolosta. Äh, äh, meidän tulisi olla ikään kuin harmonisia kumppaneita. Olisi hyvä jos voisimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että matkailuhan on varsinainen työllisyyden lähde e, ja meidän tulisi maksimaalisella tavalla hyötyä, saada hyötyä siitä, että kehitämme tällaista vastavuoroista matkailupolitiikkaa eri alueilla. Ja ehkä voisimme käyttää, kuten kollegani Plasto jo sanoi, voisimme käyttää myös enemmän näitä rahoituslähteitä, koska rahoituskysymyshän on äärimmäisen tärkeä kysymys. Muun muassa rakennerahastojen kautta voitaisiin kehittää alueita, ähm, myös maaseudun kehitysrahastoa voitaisiin käyttää hyväksi ja kehittää myös työllisyyttä tällä alueella. Ja johtopäätöksenomaisesti sanon seuraavan asian. Mielestäni on äärimmäisen kiintoisa tämä teidän ajatuksenne teollisesta perinnöstä tai arkkitehtuurista, arkeologiasta tulkikorja. Olisi todella hyvä, jos tällä tavalla voi, kansalaiset voisivat uudella tavalla ottaa haltuunsa äh, tätä perintöä, muun muassa kaivosperintöä ja muuta, äh, esimerkiksi eri alueilla Luxemburgin ja Belgian äh, välillä ja Länsi-Ranskan rajalla ja niin edespäin. Tämä on oikein hyvä ajatus, mutta tulisi tietysti pohtia, että miten sitä voitaisiin rahoittaa. Tietysti myös kaikki sellainen matkailu, joka vetää puolensa lapsia, niin on hyvä. Voimme matkailua käyttää opetusmielessäkin. Kiitos. Thank you. Finally, Kiitoksia lopuksi. Puheenjohtajan ominaisuudessa haluaisin itse esittää pari seikkaa. Subsidiariteettihan on ongelma, koska jäsenet vaikkapa Latviasta ja Virosta kysyvät, että kuinka saamme matkailijoita meidän kotikonnuillemme. Puolalaiset sanovat, että miten saataisiin matkailijoita Puolaan. No yksi ongelma on se, että ihmisiä saadaan näihin maihin siten, että maat edistävät itse itseään, koska ei toisaalta jäsenvaltio ei voi peräänkuuluttaa subsidiariteettia. Ja sitten toisaalta eivät tee mitään edistääkseen itse omaa maataan ja valittavat, että miksei kukaan käy meillä. Ei, ensinnäkin kyse on siitä, että pitää itse edistää oman maansa matkailua. Jos ajatellaan vaikkapa minun maatani, niin ongelma on se, että matkailua edistetään ainoastaan Lontoossa. Brittein saarilla on matkailun kannalta vain äh, Lonto. No kyllähän me, Michael, tiedämme, että äh, on sellainenkin kaupunki kuin Manchester, mutta brittiläiset edistävät Lontoota, matkailuomana, ranskalaiset Pariisia ja niin edespäin. Tämäkin on yksi subsidiariteetin ongelma. Ja kolmas subsidiariteetin ongelma on se, että meillä on erinomaisia hankkeita, kuten vaikkapa Eden hanke ja tällaisia erinomaisuushankkeita, mutta brittihallitus vähät välittää Eden hankkeesta. Brittihallitus ei halua olla missään tekemisissä Eden hankkeen kanssa, koska subsidiariteetti tulee tässäkin peliin. Se on ongelma. Ja mitä hyötyä on kysyä komissaarilta, että mitä komissio aikoo tehdä edistääkseen matkailua Latviassa tai Virossa tai muualla. Parempi mennä kolkuttelemaan oman hallituksensa ovea ja kysyä, mitä se aikoo tehdä. No, no kun nyt tämän sain mieleni päältä, niin mitä tulee tähän teolliseen perintöön, niin oli kovin mukava kuulla teidän näkemyksiä tästä teollisesta perinnöstä. Meidän täytyy kehittää teollista perintöä. Sehän on osa Euroopan historiaa. Se on ihan samalla tavalla osa Euroopan historiaa kuin vaikkapa taistelut tai se, että ihmiset menivät miekoin ja peitsin tappamaan toisiaan. Teollinen vallankumous syntyi meidän mantereellamme ja jokainen maa jokaisella maalla on teollista perintöä, jota se voi kehittää. Mutta tähän kuitenkin liittyy yksi ongelma, komissaari, jota toivoisin teidän tarkastelevan. Siis aina kun on kyse sellaisista eurooppalaisista hankkeista, joita komissaari, komissio tukee, niin niihin liittyy aina tällaisia hienoja kulttuurisia hankkeita, osia. Ja kyllä minä tietysti myönnän sen, että kulttuurilla on suuri osa vaikkapa Milanossa, mutta kun katsotaan, että millä tavalla näitä rahoja jaetaan, niin opera saa 95 prosenttia rahoituksesta. Ja tässä palaankin siihen, mitä Krespak sanoi siitä, että miten me rahoitamme tätä teollista perinnettä. No voisimme aloittaa jakamalla se, sitä kakkua hiukan tasapuolisemmin, joka meillä tällä hetkellä on. Eli tätä pottia jaettaisiin myös vaikkapa teollisuusperinnölle. Eli eikä tehtäisi niin kuin ennen, että, että suurin osa menee ooperalle ja baletille ja niin edespäin. Eli jaetaan kakku tasapuolisemmin. Ja oli oikein. Ja odotan kovasti näkeväni teidän näkemyksiänne tiedonannossa – ja kyllä kaikkien täytyy tunnustaa se, että keskustelumme on ollut laadukasta, vaikka aikarajoituksia onkin ollut. Ja tämä on kyllä pisin puhujalista koko puheenjohtajakauteni aikana. Se osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Matkailu ei ole meillä mikään liikennepolitiikan lisä. Ei. Turismi, matkailu on erittäin tärkeä osa meidän työtämme niin taloudellisesti kuin yhteiskunnallisesti kuin mu- muiltakin kanteilta katsottuna. Joten odottelemme kyllä kovasti innostuneena teidän uutta tiedonantoanne ja varmasti tulette saamaan paljon tukea tältä valiokunnalta, kun pyritte kehittämään mielekästä matkailupolitiikkaa Euroopan unionille niin, että siihen kuuluu kaikki alat, mutta myös toki teollinen perinne. Kiitos. Grazie, caro eh, presidente. Vorrei... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin mielelläni sanoa, että kaikki mikä täällä nousi esille on jo hoidettu tai on tulossa hoidettavaksi, mutta tietysti olemme vasta uuden vaiheen alussa – ja silloin komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston avulla täytyy työstää politiikkaansa ottaen huomioon sen, mitä on opittu menneisyydessä. Ja tietysti on tehty jo paljon kaikenlaista ennen kuin oli varsinaista oikeusperustaa matkailulle. Mutta se, mitä parlamentti on tehnyt, se kaikki on merkitsee sitä, että kysymyksessä on edelleen suuri tehtävä, joka vaatii paljon kiinnostusta – olen iloinen siitä, että valiokunta on osoittanut yhtä paljon innostusta kuin minäkin ja osoittaakseen, että matkailu on tärkeä alue, mitä tulee toimivaltaan. Olen myös sitä mieltä, että se on yhtä tärkeää kuin muutkin toimialat. Olen iloinen siitä, että te olette esittäneet ajatuksia ja ehdotuksia, niin kuin täälläkin olette tehneet, se osoittaa, että tahtoa on alueelle on parasta nimenomaan se, että on tahtoa. Olemassa taloudellisia ongelmia, mutta me alkuvaiheessa. Ja tietysti on niin, että rahoitusnäkymät aikaisemmin eivät voineet ottaa huomioon matkailua yhteisön politiikkana nyt. Meidän täytyy yhdessä toimia sen puolesta, että rahoitusta on saatavilla on lisättävissä myös matkailun alalle. Haluamme tehdä hyvää työtä ja haluamme tietysti käyttää muita välineitä, sosiaalirahastoja, rakennerahastoja. Meidän täytyy tietysti myös pohtia, mitä rahoitusstrategioita meillä voi olla. Puheenjohtaja Simpson on oikeassa. Toimet yksistään ei voi olla meidän tavoitteemme. Meidän pitää katsoa, miten voimme toimia. On olemassa eri tapoja, erilaista matkailua – te puhuitte sitä, että nyt pitää tämä käytössä olevat varat jakaa eri tavalla ja pitää tämä kakku jakaa eri tavalla, mutta tietysti pitää ensin paistaa iso kakku, että on paljon jaettavaa. Joku tarjoaa, joku haluaa jotakin, joku taas jotakin muuta. Tämä pitää ottaa huomioon, olen tietysti sitä mieltä, kuten puheenjohtaja Simpson sanoi, että meidän pitää harjoittaa koordinointia, mutta jäsenvaltioiden täytyy tietysti myös tehdä omat, hoitaa omat tehtävänsä. Olen sitä mieltä, että matkailu on talouden lähde, joka ei ole tärkeä vain Etelä-Euroopalle, Kreikka, Italia, Espanja, Ranska. Se on tärkeä muillekin maille. Oli muutama viikko sitten Suomessa ja olin, tapasin Helsingissä alan yrittäjiä ja monet sanovat, että matkalla täytyy kehittää myös tällaisessa Euroopan, pohjoisen Euroopan maassa. Sielläkin, to, ja tietysti voidaan tietää, miten tärkeää matkailu on myöskin. Luxemburgille se on todella mahdollisuus kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille. Me pitää huolehtia siitä, että Eurooppa merkkinä on merkki, joka kattaa koko Euroopan. Mä tapasin Madridissa matkailualan ministerit ja keskustelin heidän kanssaan vielä viime viikollakin. Ja siinä oli aiheena nimenomaan taloudelliset vahingot, joita on syntynyt uh, tuhkapilven vuoksi. Ja silloin osoitettu, että on voimakasta halua kehittää yhdessä tätä hanketta. Oltiin iloisia siitä, että totesin, että en halua vetää itseni ylimääräistä toimivaltaa, ja vaan haluan toimia tukena. Ja, ja, ja nyt näyttää siltä, että se yhteistyö, jota saatu Ranskan Espanjan kanssa, on sitä, mitä voidaan laajentaa muualle ja, ja, ja muitakin valtioita tekemään samantyyppisiä sopimuksia, koska niiden kautta voidaan yhdessä houkutella enemmän matkailijoita voidaan välittää enemmän tietoa. Ja myöskin sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä. Kollega Tsikau puhui tästä. Joka tapauksessa tämä on tärkeä. Sosiaalinen matkailu on erittäin tärkeä elementti. Ja se johtaa suuriin tulomahdollisuuksiin. Jos ajattelemme esimerkiksi liikenne, lentoliikennettä koskevaa asetusta, niin olen puhunut edustajien kanssa, jotka jotka ovat liikuntarajoitteisia ja silloin todettiin, että hekin haluavat matkustaa ja että heistäkin se on mukavaa. Mutta samalla he myöskin tekevät jotakin matkailun hyväksi, koska hekin käyttävät rahaa. On, niin, on niin, että täytyy katsoa, että kysymyksessä on tulolähde. Kun puhuin oikeuksista matkailussa, niin minun täytyy nyt sanoa vielä selvästi tämä asia. Kysymys oli oikeudesta, joka olisi siis sopimuksen kautta määritelty, vaan me pitää pyrkiä poliittisesti turvaamaan se, että mahdollisimman monet kansalaiset voivat harjoittaa matkailua, ennen kaikkea ihmiset, jotka ikänsä tai jatkuvien tai tilapäisten esteiden vuoksi eivät pysty matkustamaan. Me olemme myös me saaneet aloitteita, jotka jossakin maissa ovat jo saaneet hyvää rahoitusta ja toimivat hyvin. Tämä on sellaista toimintaa, mitä pitää laajentaa. Pitää huolehtia siitä, että matkailukausi laajenee. Kausi ei saa merkitä sitä, että matkailu tapahtuu vain tiettyinä kuukausina, vaan että laajennetaan tätä matkailukautta. Kun olin liikenneasioista vastaava komissioseen, Puhuin paljon Brennerin tunnelista ja autoliikenteestä siellä, joten ymmärrän täysin itävaltalaisia. Meidän täytyisi huolehtia siitä, ettei tätä ruuhkautumista tapahtuisi tiettyinä aikoina ja ettei se, tämä kausi olisi vain tiettyinä aikoina, vaan kausi laajenisi. Miten tästä vuoropuhelusta en tietenkään vaan tullut tänne pelkästään lukemaan teille ohjelmaa. Minä Pyysin teiltä konkreettisia ehdotuksia eurooppalaisen matkailupolitiikan aikaansaamiseksi, koska olen vakavissani. 19. helmikuuta lähtien kysymys on suuresta hankkeesta, joka tulee vaatimaan oman aikansa. On keskusteltava asiasta, on pohdittava sitä. Ja olen myöskin Kreikassa taistelussa, joka oli tärkeä ei vain Kreikalle, vaan koko Euroopalle, jota siis siellä on muisteltu. Ja olin, mutta oli valmis tulemaan tänne keskustelemaan teidän kanssanne milloin tahansa. Puheenjohtaja Simpson sitä haluaa. Tulen keskustelemaan teidän kanssanne. Minun oveni on myös avoinna teille, sillä minä haluan ennen kaikkea saada teiltä konkreettisia ehdotuksia – nytkin tänä aikana, kun työstämme tätä tiedonantoa. Meidän pitää keskustella vielä keskenämme. Tiedän, että aika on loppumassa. Nyt en aika ole keskustella varten täällä eli tänään. Mutta haluan vielä kerran sanoa, että vakuutan teille, että olen sataprosenttisesti toimimassa sen puolesta, että tästä sektorista tulisi yksi tärkeimmistä talouden alueistamme. Luotan teidän tukeenne, olen varma siitä, että tulen myöskin saamaan sen. Komissaari Tajani, kiitoksia kovasti. Toivon, että kun menette maratoniin, niin jos te haluatte e, todella juosta maratoniin voiton viesti mukana, niin toivottavasti ettei luhistu kuolleena e, tämän matkan päätteeksi. Niin, uskon, että kaikki arvast arvostavat, kuinka tärkeä tämä maratonin tapahtuma oli Kreikan historian aikana, koska sen jälkeen hän per, persialaiset laineet lainehtivat myös takaisin. Olen kuitenkin erittäin iloinen siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun ja vieläpä käytitte ylimääräistäkin aikaa voidaksenne vastata jäsenten kysymyksiin. Kiitoksia, olette tervetulleet uudestakin paikalle. We'll have a five minute... Viiden minuutin tauko ja sitten koordinaattorit. Kiitoksia kovasti kaikille, jotka